presidentinvaaleista. Nous passons donc au vote. Sitten alamme äänestykseen. Esityslistalla ensimmäisenä Rova Moreiran mietintö. Kansainvälinen kumin tuo tutkimustyöryhmä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty vuorossa Taylor-mietintö lentomatkustajien oikeuksista. Tästä nimenhuutoäänestyksen äänestys. Äänestys alkaa. Le vote est fermé. Päättyy. Hyväksytty. Vuorossa Rapkain, herra, Rapkain mietintö Luigi ma Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustuspyyntö puolesta. Vastaan. Ei tämä ole mikään äänestys, ihan nostatte kättänne puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vuorossa toinen Bernard, Bernard Ratkai mietintö edelleen aiheena Luigi de Magistris ja hänen koskemattomuutensa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Pyydättekö te puheenvuoro? Ai, se on hyväksytty. Se on hyväksytty. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Herra David. David. Hyvä puhemies, voisitteko pyytää teknikkoa tänne tätä laitettani niin korjailemaan? Sitten kolmas rakkai mietintö. Sama aihe. Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäs rakkai mietintö puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksen. Äänestys alkaa. C'est donc le quatrième rapport et Le vote est ouvert. Neljäs RAPKA mietintö siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tavares mietintö. Annan ensin puheenvuoron edustaja Tavaresille, missä hän, hän on. Olkaa hyvä, lyhyesti arvoisa Dear colleagues, the legal... Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät äh, kollegat, nämä juridiset kohdat, joita tänään hyväksytään, koskevat elämän kuoleman kysymyksiä mm, pakolaisille. Voisin olla iloinen, mutta en kuitenkaan sitä ole, koska meillä on mennyt kaksi vuotta tämän kompromissin saavuttamiseen sopimuksissa, nimittävät tätä yhteispäätösmenettelyä, mutta tämä ei ole sitä lähelläkään. Ilman tätä määräaikaa ensimmäisessä käsittelyssä se on mennyt paljon pidemmälle ja tämä on ollut tällainen hy- hyväksyllä annettu veto-oikeus neuvostolle. Hyvät kollegat ja hyvät neuvostojäsenet, ihan yksinkertainen toimintavälinen sopimus sopii. Lopetaan tällainen yhteispäätösmenettely ja löytää oikea tapa edetä lainsäädännössä Euroopan unionissa. Kiitoksia, herra Tavares. Mitään hylkäämispyyntöä, tarkistuksia ei ole tehty, joten näin neuvoston päätös on hyväksytty artiklan 74 mukaisessa työjärjestyksessämme. Puhemies allekirjoittaa tämän päätöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa iltapäivän aikana. Vuorossa Moreiran mietintö. Kaksi käyttötuotteiden vienti, siirto, välitys ja kauttakulku. Mitään tarkistusta tai muutosehdotusta ei ole tehty, joten neuvoston päätös hyväksytty. Seuraavaksi